istunnon pöytäkirjan liitteenä. Mikäli mitään huomautuksia ei ilmene, nämä nimitykset katsotaan hyväksytyiksi. Sitten, hyvät naiset ja herrat, puhe

lokakuuta 21-24. päivä lokakuuta, 18-21. päivä marraskuuta ja 9-12. päivä joulukuuta. Tarkistusten esittäminen näihin ehdotuksiin on asetettu kello 19 tiistaina 15. päivä tammikuuta. Äänestys tapahtuu keskiviikkona. Ja sitten olen saanut kansalaisvapauksien valiokunnalta kolme lainsäädäntöehdotusta työjärjestyksen säännön 70a mukaisesti, jotta voidaan käydä näitä toimijoiden välisiä neuvotteluita ja että voidaan saada asianmukainen mandaatti näille. Nämä ehdotukset on käännetty kaikille virallisille kielille ja ovat saatavilla Seance on Direct linkissä.